Yinen kysymys. Eurovälimeri vapakauppa-alueen tila vuonna 2010. Toivotan tervetulleeksi komissaari Tajanin ja annan puheenvuoron herra Vital Moreiralle, joka on lausunnonlaatija. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komission edustaja. Tämä kysymys laadittiin ennen kuin tiedettiin, että kauppakomissaari eroaa tehtävästään. Toivomme, että komissio tällä hetkellä on kuitenkin valmis vastaamaan kysymykseemme. Tämä kysymys liittyy tämänhetkiseen tilaan vapaakauppa-alueen luomiseksi Eurovälimerialueella vuoteen 2010 mennessä. Tämä on peräisin Barcelona-prosessista ja kyse on vapaakauppa-alueen luomisesta vuoteen 2010 mennessä on tarkoitus soveltaa alueellista lähestymistapaa pohjoisten ja eteläisten maiden välillä sekä eteläisten maiden eh, kesken. Tämä tavoite on kuitenkin vielä kaukana ja tästä syystä me haluamme esittää seuraavat kysymykset. Onko komission mielestä Euro-välimeri vapaakauppa-alueen perustaminen vuoteen 2010 mennessä realistinen tavoite ja voiko komissio perustella vastauksensa? Ja toiseksi parlamentti on tietoinen pian hyväksyttävästä uudesta välimeri etenemissuunnitelmasta ja mahdollisesta uudesta järjestelmästä, jonka tarkoituksena on helpottaa alueen kauppaa ja investointeja. Voiko komissio kertoa tarkemmin järjestelmän käytännön näkökohdista ja vaikutuksista? Sitten kolmanneksi, voiko komissio kertoa Agadirin sopimuksen tilanteesta ja EUn osuudesta sopimuksen uudistamisessa – sekä yleisemmin Barcelonan prosessin mukaisesta eteläisten maiden välisen yhteistyön ulottuvuudesta Välimeren unionissa. Neljänneksi, voiko komissio kertoa, kuinka se on toteuttanut Manchesterin yliopiston laatimat kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin suositukset ja ottanut neuvottelussa huomioon sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kestävän kehityksen tutkimuksen suosittamalla tavalla. Viidenneksi, voiko komissio kertoa parlamentille, mitä asioita Syyrian assosiaatiosopimusta koskevissa uusissa vuoden 2004 jäädyttämisen jälkeisissä neuvotteluissa käsiteltiin? Kuudenneksi, voi komissio kommentoida Libyan kanssa käytäviä neuvotteluja ja niiden tavoitteita? missä vaiheessa nämä neuvottelut tällä hetkellä ovat. Seitsemänneksi, useat Välimeren maat ovat ilmaiseet olevansa kiinnostuneita monipuolistamaan ja tai lisäämään kauppasopimuksia EUn kanssa. Voiko komissio kertoa parlamentille tarkemmin tästä assosiaatiosopimusten uudesta sukupolvesta? Voiko komissio kertoa parlamentille Lissabonin sopimuksessa Euroopan parlamentille annettujen uusien kaupan alan valtuuksien myötä ottaako se huomioon Euroopan parlamentin aikaisemman päätöslauselman uusia sopimuksia neuvotellessaan? Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, nämä ovat meidän kysymyksemme. Barcelona. Ajatellen Barcelonan prosessia ja Euroopan unionin eteläisiä osia. Vastaukset näihin kysymyksiin ovat merkittävän tärkeitä ja hyvin ajankohtaisia. Kiitoksia, herra Moreira. Nyt komissaari Tajani, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa parlamentin jäsen Moreira. Minä vastaan komission jäsen Ashtonin puolesta. Eurovälimerin vapaakauppa-alueen perustamisesta vuoteen 2010 mennessä. Se on realistinen tavoite ja me olemme jo edistyneet hyvin paljon tällä alalla, vaikka onkin selvää, että paljon tehtävää on vielä jäljellä, jotta lopulta saataisiin täysimääräisesti taloudellinen integraatio Eurovälimerialueelle. Edistystä on saavutettu erityisesti pohjoisten ja eteläisten maiden välisessä ulottuvuudessa. Kaikki kaikki kumppanit eteläisistä maista ovat olleet mukana Syyriaa lukuun ottamatta, erityisesti tavarakaupan alalla. On käyty myös kahdenvälisiä sopimuksia, neuvotteluja, jotta voidaan edistää maataloustuotteiden kauppaa ja luoda sitova mekanismi riitojen ratkaisua varten. Lisäksi 2010 mennessä muutkin kysymykset pitäisi saada ratkaistua. Euroopan unioni tai eurovälimerialueella myös parlamentin rooli on merkittävä. Ja lisäksi Euromed talous- kauppaministerien kes- kokous järjestettiin hiljattain ja siellä keskusteltiin 2010 jälkeisestä tilanteesta Eurovälimerin vapaakauppa-alueella. On assosiaatiosopimuksia ja yleisiä vapaakauppasopimuksia, joita on edistettävä. Kyse ei ole niinkään neuvotteluista uusista assosiaatiosopimuksista, vaan ennen kaikkea pyritään keskustelemaan siitä, miten voidaan poistaa tekniset esteet, miten voidaan kiinnittää huomiota hygieniakysymyksiin, ratkaista niihin liittyvät ongelmat halutaan edistää, edist, kestävää kehitystä ja avoimuutta. Kahdenvälisissä neuvotteluissa huomioidaan jokaisen kumppanimaan erityistilanne. Muun muassa Marokkon kanssa aloitetaan keskustelut ensi vuonna. Ja sitten Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentin asema vahvistuu kaupan alalla. Komissio on valmis tekemään tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa tulevissa neuvotteluissa, jotka juuri mainitsin. Eurovälimerin vapaakauppa-alueella on myöskin eteläisten maiden yhteistyön ulottuvuus. Eteläiset maat keskenään solmivat vapaakauppasopimuksia ja 2007 tätä ulotettiin myös muihin Välimeren maihin. Myös Israel ja Turkki ovat tehneet sopimuksia, mutta vielä jotkut toiset maat ovat edelleen käymässä näitä keskusteluja. Viitattiin myös Akadirin sopimukseen ja siihen, mikä sen tavoite alun perin oli. On tarkoitus päästä tarifiesteistä eroon, erityisesti niin, että voidaan edistää alueellista markki, alueellisia markkinoita ja investointeja siellä. Yritykset eivät valitettavasti ole vielä tarpeeksi tietoisia näiden sopimusten tuomista mahdollisuuksista. Eurovälimeri vapaakauppa-alueen perustaminen vuoteen 2010 mennessä varmasti tämän ongelman poistaa. 2010 vuoden jälkeen vapaakauppa-alueeseen liittyy myös lyhytaikaisia ratkaisuja. Pyritään edistämään investointeja vapaakauppa-alueella ja sitä varten on tarkoitus luoda erityinen mekanismi. Mekanismin on tarkoitus olla hyvin kattava sen on hel- tarkoitus helpottaa kauppaa Eurovälimeri-alueella. Tavoite on myöskin auttaa erityisesti PK-yrityksiä toimimaan Eurovälimeri-alueen markkinoilla. Sitten kestävä kehitys. Kaikissa muissakin tapauksissa vapaakauppa-alueisiin liittyen komissio tekee kestävyyttä koskevan vaikutusten arvioinnin. Tämä tehtiin joulukuussa 2007 ja sitä hyödynnetään näissä ja tule, myös tulevissa neuvotteluissa. Kestävyyden vaikutus liittyy myöskin pitkiin siirtymäaikoihin, kun ajatellaan tariffien, tullitariffien poistamista Välimeren alueella. Tällä hetkellä neuvotellaan erityisesti maataloustuotteista – pyritään edistämään kehitystä eteläisissä kumppanimaissa. Komissio tukee useissa näissä maissa verotuksen uudistamisohjelmia ja tällä tavoilla voidaan myöskin alentaa tullitariffeja. Sitten Syyriasta, joka aikaisemmin mainittiin, vuonna 2008 komissio tarkasteli uudelleen Syyrian assosiaatiosopimusta. Onko, onko tarpeen tehdä teknisiä mukautuksia ennen kuin sopimus voidaan solmia? Syyrialaisten kanssa järjestettiin kokouksia juuri näistä uudistuksista ja muun muassa Romania ja Bulgaria liittyivät tähän. Tarkoitus on tullitariffeja laskea sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2008. EU oli valmis allekirjoittamaan tämän jo aikaisemmin, mutta Syyrian puolelta allekirjoittamista lykättiin. Sitten neuvottelut Libyan kanssa 2008 vuonna neuvottelut aloitettiin, jotta voitaisiin solmia puitesopimus, vapaakauppa, puitevapaakauppasopimus, sääntelyalaa tehtävää yhteistyötä ja tavarakauppaa varten. Tällä hetkellä EU on solminut assosiaatiosopimukset kaikkien Välimeren alueen kumppaneiden kanssa, vaikka Libya ei ole ollut mukana naapuruspolitiikassa. Libyalla on jatkossa uusia mahdollisuuksia eh, viedä erityisesti öljyn ja maakaasun alalla sekä palvelujen alalla. Tällä hetkellä ollaan vielä alkuvaiheessa ja neuvottelut vaativat vielä aikaa, jotta niissä päästäisiin tulokseen. Komissio kiinnittää erityistä huomiota Libyan hallintoon, eh, erityisesti kaupan alalla. Libyan tilannetta on tarkoitus arvioida juuri kestävyyden osalta. Kiitos. Tajani úr, most képviselőcsoportok nevében következnek felszólalók. Kiitoksia, herra Tajani. Sitten on vuorossa poliittisten ryhmien puheenvuorot. Papastamkos, ensimmäinen kaksi minuuttia. Στηρίζουμε τον, την Puhemies, me tuemme tätä strategiaa, että perustettaisiin vapaakauppavyöhyke niin kauppa- kuin kulttuuriyhteistyötäkin varten ja toisaalta myös vakauden luomiseksi tällä alueella. Kehotamme ministereitä seuraavassa tapaamisessaan hyväksymään aikataulun tälle Eurovälimeri-alueen vapaakauppasuunnitelmille. Tämä kaksi kahden tahon, tätä kahden tahon konseptia täytyy täydentää alueellisella konseptilla Eh, pohjois-etelä-ulottuvuuden eh, lisäksi on myös tärkeää, että että myös etelä-etelä-ulottuvuus eh, otetaan huomioon. Tämähän tuli jo sanottuakin herra Moreilan suulla, mutta myös komissaarin suusta tämä kuului. On varsin tärkeää, että myös ympäristöpoliittiset ja sosiaalisipoliittiset näkökohdat otetaan huomioon näissä kauppasuhteissa – on hyvin vakavia, tärkeitä asioita, jotka liittyvät myös kauppaan, maataloustuotteiden kauppaan EUn kanssa. Barcelonan prosessi ja euro välimeriyhteistyö ovat erityisen merkityksellisiä erityisesti strategisessa, sta, sta, strategisessa mielessä ja pk-yritysten tukemista silmällä pitää. Lopuksi haluan painottaa sitä, miten tärkeä kehitys on näillä valta, näiden merien moottoriteillä tässä yhteydessä. Me tarvitsemme liikenteen seurantapaikan tai keskuksen itäiselle välimerelle ja nyt tämä toimipaikka on Kreikassa. Kiitoksia. Kaksi minuuttia, herra Arif Kaadar. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Vital Moreiraa tästä suullisesta kysymyksestä. Seuraavassa ensi joulukuussa Välimeren alueen kauppaministerit keskustelevat näistä asioista. Ensinnäkin me haluaisimme, että tulokset ovat järkeviä ja niin, että otetaan kaikki pohjoisen ja etelän kumppanit mukaan. Kuitenkaan tavoite vapakauppa perustamisesta vuoteen 2010 mennessä ei ollut realistinen eikä myöskään toivottava. Eroja on vielä niin paljon pohjoisen ja etelän välillä. Kuitenkin halutaan edistää pohjoisen ja etelän yhteistyötä erityisesti kulttuurin, sosiaaliasioiden ja talouden aloilla. Tässä on korostettu juuri kauppa-alaa. Kauppa yksinään joidenkin mielestä takaisi vakauden ja hyvinvoinnin. Minä en siihen usko, niin kuin varmaan arvelittekin. Jos, un, jos sivuutetaan poliittiset konfliktit ja näkyvä toi, toimintatapa, niin tällöin tämä kaikki vain polkee paikallaan ja se meihin osuu brutaalisti. Barcelonan prosessista jotkut luulevat, että vain kauppa-asiat pitäisi ottaa huomioon ja se hyödyttäisi eteläisiä kumppaneita. Minä en kuitenkaan usko tähän. Jos taas kauppa toimii kehityksen hyväksi niin, että hyvinvointi todella on yhteinen asia kaikille, niin siihen uskon mutta tähän ei vielä olla menossa. Näin ollen pyydän, että seuraavassa tapaamisessa olette riittävän kunnianhimoisia, ettekä tyydy vain teknisiin ratkaisuihin niin, että vain kaupalliset tavoitteet huomioidaan. Alueellinen yhdentyminen erityisesti eteläisten maiden välisissä suhteissa on tärkeää, mutta on huomattava työpaikkojen menetykset, ihmisoikeudet, ja näiden on oltava meille erityisiä huolenaiheita. Kiitos. Kiitoksia. Herra Rinaldi, minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Haluaisin siteerata tuhat ja yksi yötä satua. Siinä sanotaan, että älykkyyden täytyy edistää kaikkien etua jos ei voida toimia näin, niin silloin ei toimita oikein. Jotenkin näin kuuluu merkittävä arabialainen kirjallinen kulttuuriteos. Tätä täytyisi myös soveltaa Eurovälimeri-yhteistyössä. Tällä hetkellä 50 prosenttia Välimeren alueen eteläisistä kansalaisista on alle 18-vuotiaita ja vapaakauppa-alue koskettaisi todella merkittävää määrää kuluttajia ja kansalaisia. Meillä ei ole siis kovin paljon tässä enää aikaa. Me haluamme kuitenkin tiettyjä mahdollisuuksia tarjota näille maille ja me liberaalidemokraatit haluamme, että ei suosita keskittämistä ja byrokratiaa näissä sopimuksissa eikä myöskään minkäänlaisia oligarkkeja näissä kumppanimaissa. Kiitoksia. Kiitos puhemies. 15 vuotta on nyt keskusteltu Barcelonan prosessin jälkeen. Meillä on merkittäviä epäilyksiä Eurovälimerin vapaakauppa-alueesta ja siitä, onko se hyvä ratkaisu tämän alueen taloutta ajatellen. Vaikutusten arviointihan osoitti, että että mahdollisesti vaikutukset voisivat olla hyvin kielteisiä sekä sosiaalisesti että ympäristön näkökulmasta, kun nyt ajatellaan tätä alueellista yhdentymistä. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, me olemme todellakin sitä mieltä, että komission ehdotus Tiekartta 2010 ja sen jälkeinen aika se on todellakin liian yksipuolinen. Siinä otetaan vain huomioon kahdenväliset vapaakauppasopimukset ja kaupalliset kysymykset. Se ei mene oikeaan suuntaan. Me keskustelemme nyt tästä päätöslauselmasta ja me tuemme sitä, koska siinä otetaan esille vaikutukset alueelliseen yhdentymisen vaikutukset sosiaalisiin seikkoihin ja muihin. Ja koska siinä kehotetaan tarkastelemaan uudelleen vapaakauppasopimuksia juuri sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien näkökulmasta. Totta kai uudelleen voidaan ottaa mukaan tämä kaupallinenkin puoli koko Barcelonan prosessiin. Vili Mäi. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Vili Maier, minuutti. Kiitoksia puhemies. Meidän ryhmämme ei kykene yhdistämään tätä kaupallista ja rahoituspuolta Äh, Välimeren muuhun politiikkaan. Meidän ryhmämme otti vastakkaisen kannan, äh, kun äh, Marokon ja Israelin suunnista puhutaan. Meidän mielestämme ne eivät kuulu rauhan ja kansainvälisen oikeuden värittämään unioniin. Euroopan unionin täytyisi olla hyvin paljon vaativampi ja komissio vaativampi silloin, kun puhutaan näistä arvoista jotta me voisimme edetä rauhan projektissa. Saharalainen johtohenkilö on nälkälakossa Ransarotella Espanjassa, koska Marokon kuningas ei päästä häntä vallatuille alueille eurooppalaisten instituutioiden täytyisi ottaa energinen kanta Marokon kuningaskuntaa vastaan. Kyse ei ole pelkästään kaupasta, vaan kansainvälisien oikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustamisesta. Kiitoksia, Meijer. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia Earl of William Dartmouth. Kiitos puhemies. UKIP vastustaa Euromed-yhteistyötä ja miksi että se näin tekee. Euromed-yhteistyö tarjoaa huomattavia kauppamyönnetyksiä, jopa tukiaisia EUn ulkopuolisille maille. Ja tämä on täyttävän sitten suoraa tai epäsuoraa kustannusta brittiveronmaksajien taskusta. Ja lisäksi silloin, kun komission edustaja puhui Euromedistä, Eurovälimeristä kansainvälisen kaupan valiokunnassa, jossa olen jäsenenä, hän sanoi, ja minä siteeraan häntä suoraan, ei ole kysymystäkään siitä, että pantaisiin täytäntöön kaikki Euroopan säädökset, EU-säädökset. Hän jatkoi sanomalla, että e, EU-hakemusten, EU-säädöksen e hakemukset ovat älykkäitä ja valikoivia. Mutta, vasta, mutta erikoista kyllä, me Britanniassa sit olemme ja meidän taloutemme kärsii kaikista EUn säädöksistä, joita on noudatettu ja niitä on sälytetty meihin niin e, jopa epäilykkäällä ja universaalilla tavalla, tavalla. Me emme saa edes halua, saa pitää sellaisia pupeja kuin haluaisimme, mutta ei ole, emme saa pitää pelkästään sellaisia hekkulampuja kuin haluaisimme, mutta ei ole kyllä pelkästään hekkulampuista, mutta meitä hallitaan kolmen avikon voimin komission puheenjohtajan uuden valitun äh, neuvoston presidentin suulla, joka varmastikin äh, on, on varmasti jonkun äh, isoisä. Ja sitten vielä Rua Cathy Ashton, joka on ulkopolitiikan korkea edustaja, joka on jo kolmekymppisin oli, oli äärioike, äärivasemmisto CNDssä. Tämä on vakava juttu ja tällaisia ihmisten kanssa me olemme tekemisissä, mutta välimerivaat äh, siellä ei ole, tekemisissä tekemisiä näiden kolmen amikon kanssa. On kysymys myös ihmisoikeuksista. Äh, tässä yhteydessä minun täytyy kysyä, mikä, mitä täällä on oikein tapahtumassa? Syyriä ja Libya. Kaikista maailman maista että niille on tarjottu kauppamyönnytyksiä ja jopa tukiaisia, jotka maksettaisiin meidän taskuistamme. Mutta missä ovat ne turvalausekkeet ihmisoikeuksista? Eipä näy missään. Näiden kahden maan kohdalla kummatkin ovat kummallakin on aika uskomattoman häpeällinen historia. Joku, joka oli teini 60-luvulla, niin täytyy sanoa, että tämä tyyppiset ehdotukset ovat, ne ovat varmasti polttaneet joitain näitä päätösosmia kirjoittaessaan, ja me tulemme hylkäämään ne kaikki, kaikki ne osineen. Kiitoksia. Kiitoksia, Dartmouth. Seuraavaksi eh, herra Bonsignore ei ollut paikalla. Näin ollen Herra Jörg Leitfried saa minuutiksi. Kiitoksia puhemies. Vapaakauppa voi olla hyvä, jos vapaakauppa ei ole pelkästään vapaakauppaa. On tällaisia sopimuksia ollut ennenkin. Sinne täytyy olla kysymys enemmästä ei ole pelkästään kysymys vapaakauppa-alueen luomisesta, vaan että on, täytyy olla kysymys myös kestävistä vaikutuksista. Täytyy olla kysymys siitä, että luodaan kehitystä, siinä on, täytyy luoda turvallisuutta, täytyy luoda hyvinvointia kaikille. Ja tämä on minusta paljon tärkeämpää kuin siitä huolestiminen, että puhtaasti vapautetaan kauppaa tai avataan markkinoita ja että loppupeleissä vain muutama saa hyötyä. Nyt jos me haluamme vapauttaa kauppaa, niin silloin tavoitteena täytyy olla, että kaikki nämä pyrkimykset niin meillä kuin naapurimaissakin etelässä, että niillä vastustaa työttömyyttä. Tässä täytyy erityisesti huolehtia naisista ja nuorista ja maaseutuväestöstä, että he saavat enemmän mahdollisuuksia. Jos tämä on tavoitteemme, niin silloin me olemme oikealla tiellä. Jos pelkästään lähdetään vapauttamaan kauppaa, ja äh, hankkimaan voittoja vain muutamille, niin se on, silloin olemme väärällä tiellä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten tästä puheenvuorosta. Sitten herra Bonsignore. Ö, olen saanut tietää, että herra Bonsignorin puheen käyttää herra Hissikierski. Puolitoista minuuttia. Zasadniczym celem eurośródziemnomorskich układów stowarzyszeniowych jest przede wszystkim... Kiitos puhemies. Eurovälimeri vapaakauppa-alueen sopimusten tarkoitus on lisätä kauppayhteistyötä Välimeren maiden kanssa ja edistää näiden maiden taloutta. Euroopan unioni tukee tällä tavalla arabimaailmaa ja se edistää alueen vakauttamista. Meidän täytyy pyrkiä kiihdyttämään Barcelonassa käynnistettyä prosessia, ottaen kuitenkin huomioon demokratia, oikeusvaltion periaate, ihmisarvon kunnioittaminen, kasvu sekä yhteiskunnan kehitys. Tärkeä seikka on myöskin se, että vahvistetaan kulttuurien välistä vuoropuhelua. Minä uskon, että maataloustuotteiden kaupan vapauttaminen Välimeren alueella edistäisi näitä asioita, jos nyt EU keskittyy liittyy maidon ja viljatuotteiden ja vihannesten vientiin alueelle. Välimeren alueen kumppanuus vaatii paljon kompromissia osallistujamaiden välillä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vuorossa Catch the Eye-menettely. Ensimmäisenä Harro Senkeli saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia. Muutama viikko sitten olin Kanadan valtuuskunnan kokouksessa, jossa keskusteltiin vapakauppasopimuksesta Euroopan union ja Kanadan välillä. Me keskustelimme vakaupaa kauppasopimuksesta äh, Etelä-Korean kanssa. Tänään puhutaan sitä vapaakauppasopimuksesta Euroopan merialueella. Voiko komissio vastata, kuinka monta, kuinka monta vapakauppasopimusta on nyt tällaisen neuvottelun alla? Ja toiseksi, missä tämä nettohyöty on Euroopan maiden kannalta ja Kolmanneksi, missä ovat mahdollisuudet eh, yrityksille ja yrittäjille eh, luoda työpaikkoja ja saada taloudellista eh, hyötyä. En nyt, Deliriksen, en välttämättä ole samaa mieltä herra kanssa, mutta hänen ydinkysymyksensä, neljäs kysymyksessä, haluaisin kuulla vastauksen siihen riippumatta, kuka sen esitti. Kiitoksia. Köszönöm. Következő hozzász... Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Dots. Mr. President, um, this debate has been about the liberal... Kiitos puhemies. Tässä on puhuttu vapaan kaupan vapauttamisesta ja olen tässä parlamentin täysistunnossa eurooppalaisena, joka uskoo yhteistyöhön kansakuntien välillä, mutta en ole sellainen, joka uskoo federalismiin yhteistuot, yhteisenä tuotteena yhtä yhteisenä projektina. Britannian kannalta Lissaboni tulee vähen, Lissabon tulee vähentämään meidän mahdollisuuksiamme valvoa kauppaa ja harjoittaa kauppaa haluamme tahojen kanssa. Lisäksi se, että meidän demokratiamme heikkenee niin Britanniassa kuin Euroopassakin, on eh, ilmeinen eh, ilmiö, joka on tapahtunut viime aikoina, kun meillä, nyt meillä on nimitetty presidentti ja korkea ulkopolitiikan edustaja, joka ei ole koskaan ollut valitussa tehtävässä, mutta joka tulee puhumaan eurooppalaisten nimissä ulkoasioista. No ei tämä ole sellainen tilanne, jonka, joka voi, jos, jonka komissio voi kestää. Haluaisin kuulla komission kannan tähän. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Ferrero. Arvoisa puhemies, mitä tulee Eurovälimeri vapaakauppa-alueen luomiseen. Sen osalta haluamme tehdä kaksi huomiota. Yleinen huomio, se liittyy eteläisiin maihin ja yleinen kysymys myös koskien kehityskysymyksiä niiden maiden osalta, joiden kanssa halutaan äh, sopimuksia tehdä. Äh, vahvan ja heikon, rikkaan ja köyhän välillä vapauden täytyy asettua etusijalle. Me emme voi olla ottamatta huomioon sosiaalis-taloudellisia intressejä, jotka ovat tässä mukana, ja eri maiden e, erilaisia intressejä kun me puhumme kaupankäynnistä esimerkiksi maatalouden alalla, se on vaikeuttanut tämänhetkistä taloudellista ja sosiaalista kriisiä. Se nimenomaan koettelee heikoimpia järjestelmiä, luo työttömyyttä ja myöskin elintarvikepulaa. Meidän täytyy puolustaa kaikkien itsenäisten valtioiden kestävää kehitystä. Täällä jo tuotiin esiin Palestiinan tilanne, Saharan tilanne. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä kaikki tekijät. Kiitoksia ja säännöt mahdollistavat, että, että joku saa käyttää uudestaan puheenvuoron toisenkin otteen, mutta pyydän teitä pitämään puheesta kiinni. Lightfield sitten Nader, Kafi. Kiitoksia puhemies. Uskon, että voin olla puhua lyhyemmin kuin minuutin. Olla minulla on kysymys komissaarille. Me olemme yhtä mieltä siitä, että vapaakauppasopimukset ja kauppasopimukset eivät, koska, eivät rajaudu pelkästään kauppaan, vaan niillä on muitakin tavoitteita Eh, jotka auttavat meitä ja muita. Kysynkin, että missä määrin eh, tämä prosessi johtaa siihen, että saadaan enemmän demokratiaa, enemmän ihmisoikeuksia, semmoinen oikeudenmukaista tulonjakoa, omaisuuden jakoa meillä kuin muuallakin. Voidaanko tästä jotain sanoa vai tuleeko se kestämään ja jos kestää, niin kuinka kauan? Kiitos. Sitten Arif. Niin, Dotsille olisi hyvä, jos hän lukisi Lissabonin sopimuksen, koska nimenomaan kansainvälisen kaupan valiokunta ja sen asema vahvistuu. Näin ollen Euroopan parlamentin asema tulevina kuukausina ja vuosina on siis suurempi. Moreira esitti komissiolle hyvin tarkan suullisen kysymyksen Libyasta ja Syyriasta, ne käytiin läpi todella nopeasti. Niiden osalta kysymys on ennen kaikkea ihmisoikeusasioista, eikä niihin saatu tarkkaa vastausta. On hyvä, että Syyrian ja Libyan neuvotteluissa osalli, e- edistytään, mutta olisi hyvä nyt saada tässä tarkkoja kysymyksiä ihmisoikeusasioista, tarkkoja vastauksia kysymyksiin ihmisoikeusasioista. Sitten Israelin ja Palestiinan kysymys No, jos nyt viedään tavaroita miehitetyille alueille, niin myös siihen toivoisin komissiolta jonkinlaista näkemystä. Kiitoksia. Näin ollen tämä Catch the Eye-menettely on päättynyt. Pyydän nyt sitten komissaaria Antoni Tajania pitämään päätöspuheenvuoronsa. Grazie. Kiitos, hyvät parlamentin jäsenet. Ensiksikin haluaisin korostaa sitä, että komission jäsen ei ole pois sen takia, että hänen täytyy hoitaa tehtäviä, jotka liittyvät toimeen ensimmäinen joulukuuta lähtien, vaan hän on poissa sen takia, että hän on hoitamassa tehtäviä, jotka liittyvät hänen nykyiseen toimenkuvaansa. Yritän kuitenkin vastata näihin kysymyksiin, eh, vaikka en niihin täsmällisesti voikaan vastata. Eh, näin ollen pyydetään, pyydän, että komission jäsen Ashton vastaa kirjallisesti tarkasti esitettyihin kysymyksiin. Haluaisin silti korostaa, erityisesti Euroopan komission sitoumusta ihmisoikeusasioihin ja se on ollut aina kaiken toiminnan ytimessä. Erityisesti kuljetusalalla keskusteluissa Afrikan kanssa. Me olemme aina sitoutuneet siihen, että pyrimme takaamaan poliittisen vakauden, ihmisoikeudet sekä sääntöjen noudattamisen. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita, jotka ovat mukana Euroopan komission poliittisessa toiminnassa ja myös vapaakauppa-alueeseen nämä kysymykset liittyvät. Minä haluaisin rauhoitella kaikkia parlamentin jäseniä. Me emme koskaan komissiossa aliarvioi ihmisoikeuksien kunnioittamisen merkitystä. Ja me aina muistutamme neuvotteluissa näille maille näistä asioista ja valvomme myös tilannetta näiden kysymysten osalta. On maita, jotka ovat myös hakeneet EUn jäsenyyttä ja myöskin näitä asioita käsittelemme muiden maiden kanssa, joiden kanssa neuvotteluja käydään. No, Syyrian assosiaatiosopimuksesta. Siinä noudatetaan yleistä mallia liittyen sopimuksiin muiden maiden kanssa. Me todella haluamme edistää vuoropuhelua, sosiaalista, taloudellista yhteistyötä hyvin eri aloilla – me pyrimme saamaan tämän vapaakauppa-alueen valmiiksi 2010 vuonna ja pyrimme myös todellakin edistymään merkittävästi useilla aloilla. Tämä ei kuitenkaan vaarana millään tavalla muita assosiaatiosopimuksia. Täytyy ottaa huomioon maataloustuotteita koskevat neuvottelut, on huomioitava kaikki terveysnäkökohdat, hygienanäkökohdat ja tarvitaan myös tämä mekanismi kauppariitojen ratkaisemista varten. Sitten Libyasta. Suhteet ovat olleet hankalia kansainvälisessä yhteisössä, mutta nyt Libya on pystynyt normalisoimaan poliittiset ja taloudelliset suhteet ulkomaisiin kumppaneihin. Ja myös liikenneasioista vastaavana komission jäsenenä olen huomannut, että Libyassa pyritään kääntämään toisinpäin suuntausta, jota aiemmin on noudatettu. kauppa-alalla tarvitaan vakautta ja sääntöjä myöskin Libyassa ja myöskin julkisten tahojen ja sääntelyviranomaisten on oltava mukana niin, että yhteisön oikeutta näillä aloilla sovelletaan riittävästi. Myös kaikkia mahdollisia lausekkeita on noudatettava siellä. Minä toistan sen, että komissio jatkossakin valvoo, että nämä kaikki asiat toteutuvat ja nämä kysymykset, joita esititte komissio neuvottelee tai komission, komissio, komission jäsen Ashton antaa tarkemmat ja kattavammat vastaukset kirjallisesti. Kiitos. Kiitoksia, Kerrotaan Jaani. Tiedoksenne Ilmoitan teille, että meillä on viisi päätöslausumaesitystä tästä asiasta. Keskustelu on päättynyt, äänestys on huomenna. Ja sitten seuraava esityslistan kohta. suurinen kysymys yhteisen rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteensopivuudesta. Ensimmäisenä puheenvuoron herra Simpsonille, Brian Simpsonille joka on tämän äh, suullisen kysymyksen esittäjä. Kiitos. Kiitos